pöytäkirjasta. Lopullinen esityslista luonnos on teille toimitettu ja mitä tulee maanantaihin, niin tänään maanantaina, koska rouva Andri Kiene ei pääse paikalle puhumaan YK ihmisoikeusneuvoston kehityksestä, niin tämä teksti käsitellään, siitä, se käsitellään ilman keskustelua ja sitä äänestetään keskiviikkona. Tiistaille muutoksia esityslistaan ei ole. Ja mitä tulee keskiviikkoon, öö, vihreät ovat tehneet ehdotuksen Lähi-idän Gaasan tilanteesta ja nyt Gon Pendit saa tämän meille esitellä, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, Gaasan tilanteenhan tuntevat kaikki. Se, että me keskustelemme asiasta täällä parlamentissa on aivan luonnollista, mutta me vaadimme, että turvallisuusneuvosto ottaa asian kantaa. Me vaadimme, että eri instanssit ottavat asian kantaa, että Euroopan unioni ottaa asian kantaa. Ja me parlamentissa, me vain keskustelemme, emmekä ota asian kantaa. Minun mielestäni kun tarkastellaan, miten kiireellinen Gaasan tilanne tällä hetkellä on, on aivan erityisen tärkeää, että tämä parlamentti ottaa kantaa ja sanoo, mitä se haluaa tehtäväksi, jotta tuo kansanmurha voidaan lakkauttaa, mikä lähi tällä hetkellä on käynnissä. Minusta ei ole lainkaan hyväksyttävissä se, että parlamentilla ei ole rohkeutta ja selvänäköisyyttä äänestää päätöslauselmasta keskustelun jälkeen. Tästä syystä ryhmämme vaatii sitä, että tarkistamme uudestaan puheenjohtajakokouksen päätöksen ja että päätämme tämän keskustelun, joka meidän täytyy käydä Gaasan tilanteesta. Päätämme sen päätöslauselmaan, joka osoittaa selkeän ja tiukan tämän parlamentin kannan, jotta tuo murhaaminen Gaasassa loppuisi. Meidän täytyy olla tietoisia tässä päätöslauselmassamme siitä, että meillä on poliittinen vastuu ja meillä on poliittinen vastuu, joka ei pelkästään rajoitu keskusteluun, vaan sen täytyy koskea myös päätöslauselmassa selkeästi sanotaan, mitä me haluamme ja mitä me haluamme saada aikaiseksi. Kiitoksia hyvät kollegat. Suuret kiitokset. Svoboda ja Vyrts ovat molemmat halunneet puhua tämän ehdotuksen puolesta, mutta voin antaa puheenvuoron vain toiselle, eli Svoboda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me olemme pohtineet tätä asiaa hyvin syvällisesti ja nyt konpendit viittasi siihen, että päätöslauselma olisi hyvin tärkeä ja YK päätöslauselma mielestäni on hyvä pohja sille, että meidän tulisi todeta tukevamme YK tekstiä ja niin kuin puhemieskin äsken totesi, meidän on vaadittava molemmilta osapuolilta YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselman kunnioittamista ja tämän tulisi olla myös meidän tekstimme ytimessä. Ja voisimme tukea ehdotusta, jos se olisi tämän suuntainen. Joten tältä pohjalta tuemme konventin ehdotusta. Kiitoksia, Svoboda. Kollega Ilma Brok haluaa vastustaa tätä konventin ehdotusta. Parhaat kollegat, puheenjohtajakokouksen päätös mielestäni oli erittäin viisas. Parlamentin puhemiehen sanat äsken saivat käsittääkseni koko salin hyväksynnän. Tämä on hyvin tärkeä puheenvuoro Euroopan parlamentilta. Me tulemme saamaan lähipäivinä hyvin paljon tietoa Äh, ulkoasiainvaliokunnan kokous, valtuuskuntien kokoukset, äh, puheenjohtaja, valtion tai siis neuvoston neuvostolta tulevat tiedot, joten minun mielestäni me emme tänä iltana voi saada aikaan sellaista tekstiä, äh, jossa voitaisiin ottaa huomioon kaikki se tieto, jota meillä vielä ei ole, jota tulemme tässä nyt saamaan. Minä olin viime viikolla Kaasassa. Minä näin, miten järkittävä tilanne on. Minä en usko, että pelkkä tulitauko riittää. Tulitaukoon on liityttävä se, että aseiden salakuljetus Kaasaan päättyy kerta kaikkiaan. Ja Egyptin tänään johtama kokous on tässä erittäin tärkeä. Ja minun mielestäni meidän ei tulisi tätä tilannetta lähteä nyt horjuttamaan äh, tekemällä äh, liian tunnepitoisia päätöksiä. Kiitoksia Ilma Brock. Me äänestämme tästä koneellisesti koska tilanne on aika monimutkainen. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? No vielä kerran. Ovatko kaikki äänestäneet? No jos kortti ei ole teillä mukana, te ette voi äänestää, mutta siitä olette vastuussa aivan itse. Ovatko ne, jotka eivät ole nyt äänestäneet, onko heillä kortit mukanaan? Ei nähtävästi ole. No ovatko kaikki äänestäneet? No, äänestys on päättynyt. 105 puolesta 86 vastaan. Näin ollen äh, päätöslauselmaesitys tulee. Määräajat ovat seuraavat. Päätöslauselmaesitys tänään kello 20 mennessä, muutosesitykset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset keskiviikkona kello 10.00. Torstaille ei esityslistaan ole muutoksia ja kollega Kon Pendit on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Puhemies, minulla olisi vielä yksi huomio, joka liittyy keskusteluun, tämä, joka on käydään tämän jälkeen keskiviikkona, eli siis Venäjän kaasutoimitukset, siis Venäjä, Venäjä-kriisi. Mm. Anteeksi, Francis, että otin tällaisen vanhan asian esille, jota en halunnut kaivella. No mitä tähän keskusteluun nyt tulee, niin me haluaisimme todeta ja toivomme, että kaikki poliittiset ryhmät voivat tukea tätä, että keskustelussa puhutaan myös sitä, että Slovakia on jälleen käynnistänyt ydinvoimalan luvatta No mutta sinähän jo olet, äh, sinä voit olla poika hyvä aivan rauhassa, koska sinä olet jo listan ykkönen tulevissa vaaleissa puolueessasi. Kollegat cohn ja Ferber voivat äh, käydä kisailua äh, toisaalla. Ja keskustelussa sitten kuullaan, mitä sanottavaa kullakin on itse asiaan. Kollega Dimitra Kopoulos on myös pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä επειδή το θέμα της Σλοβακίας και της Βουλγαρίας... Niin, Slovakian ja Bulgarian kysymyksestä. Sehän on erittäin tärkeä kysymys ja minäkin haluaisin nyt Euroopan komissiolle, joka on sopimusten vartija. Haluaisin kysyä komissiolta, että voisiko se antaa meille tietoa siitä, mitä todella tapahtuu ja onko päätös tehty näissä kahdessa maassa. Komissio varmasti ottaa tämän huomioon. Ja näin me voimme katsoa, että esityslista on näin hyväksytty. Nyt kuulemme minuutin puheenvuorot. Ensimmäisenä kollega Jorgos Papastamkos. Επιτρέψτε μου να soma. Hyvä puhemies. Haluaisin, että parlamentti ottaisi kantaa Turkin provosoivaan toimintaan suhteessa Kreikkaan. Kreikan ilmatilaan kohdistuneet rikkomukset